asia esityslistalla on suositus toiseen käsittelyyn edustaja Kreutzmanilta teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonta. Ensin haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle, edustaja Kreutzmanille Neljäksi minuutiksi teillä on puheenvuoro. Paljon kiitoksia, herra puhemies teollis- ja tekijänoikeuksien suoja on erittäin keskeisellä sijalla talouden ja kuluttajan näkökulmasta katsottuna, mutta valitettavasti väärennettyjen tuotteiden kauppa on kasvanut viime vuosien aikana. Kyse ei ole vain ainoastaan luksustuotteista, vaan myöskin päivittäistavaroista, kuten vartalonhoitotuotteista, lääkkeaineista, leluista ja kodinkoneista. Usein Yhä useammin ihmiset tilaavat näitä netistä ja yhä useammin rikollisjärjestöt löytävät uusia porsanreikiä lainsäädännöstä. Tämä on melkoinen uhka sekä yrityksille että niiden tarjoamille työpaikoille. Tämän lisäksi kuluttajia johdetaan, johdetaan harjaa ja tämä aiheuttaa myöskin suuria vaaroja heidän turvallisuudelle ja terveydelle. Vuoden 2004 asetuksen uudistaminen on tästä syystä tarpeellinen erityisesti tulliviranomaisten oikeus takavarikoida ja tuhota väärennettyjä tuotteita. Tulli on omian näiden asioiden toteuttamiseen, sillä he voivat estää tuotteiden pääsyn sisämarkkinoille ennen kuin nämä tuote, isot tuote lähetykset pilkotaan pienimmiksi ja lähetetään eteenpäin. Ensimmäinen käsittely joulukuussa 2012 me päädyimme neuvoston kanssa yhteiseen kantaan. Sisämarkkinavaliokunta äänesti suurella äänten enemmistöllä tämän tekstin puolesta. Ministerin neuvosto päätti tästä asetuksesta jo 11. maaliskuuta ja tästäpä syystä parlamentin täytyy vain näyttää huomenna vihreää valoa, joten ensimmäinen ensimmäistä 2014 alkaen tämä teksti voisi astua voimaan. Omassa tekstissäni olen ajanut kahta asiaa. Ensinnäkin haluan parantaa teollisia tekijänoikeuksien suojaa EU-ssa. Toisaalta kyse oli siitä, että tuli viranomaisin kohdistuva byrokratia tulisi leikata. Eli tarkoituksena ei ole varmistaa ainoastaan tehokkuus, vaan myöskin niiden sovellettavuus. Ja minä olen iloinen voidessani kertoa teille, että olemme saavuttaneet nämä mainitsemani kaksi tavoitetta. Me olemme varmistaneet sen, että meillä on yksinkertaistettu menettely käytössä tuotteiden tuhoamiseksi. Tämä on pakollinen järjestelmä kaikissa jäsen jäsenvaltioissa, riippumatta siitä, minkälaisista teollisista tekijänoikeuksista on kyse. Jotta voimme huomioida myöskin kasvavan internetkaupankäynnin merkityksen, niin tässä huomioidaan myöskin pienet lähetykset. Tässäkin yhteydessä parlamentti on pitänyt omasta kannastaan kiinni. Mitä tulee lääkeaineisiin ja lääkeaineiden kuljetukseen jäsenvaltioiden kautta kolmansiin maihin, niin tähän liittyen olemme todenneet, että tuli saa puuttua tilanteeseen vain ainoastaan silloin, jos on vaarana, että nämä tuotteet päätyvätkin sisämarkkinoille. Jäsen kehitysmaille pitää varmistaa kuitenkin turvallisten lääkeaineiden saanti, vaikka ne eivät välttämättä EU-ssa voisikaan nauttia suojasta. Mutta meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että tulli, tullilla pitäisi olla oikeus tunnistaa riskianalyysin pohjalta eri tuotteet ja tuoteryhmät. Ja näin voidaan varmistaa, että unionin lainsäädäntöä noudatetaan. Ja lisäksi meidän täytyy varmistaa, että täytäntöönpano puolella tehdään myöskin tiivistä yhteistyötä kolmansien valtioiden kanssa. Tälläkin saralla parlamentti on ollut menestyksekäs. Te olette siis varmaankin samaa mieltä kanssa, niin me voimme olla tyytyväisiä tähän tilanteeseen. Tässä on kyse yrittäjien, kuluttajien, yritysten, tulliviranomaisten intressistä. Minä todellakin toivon, että huomenna enemmistö äänestää tämän puolesta ja saan vielä kiittää Varjo esittelijää erinomaisesta yhteistyöstä. Kiitokset myöskin komissiolle ja neuvostolle. Te olette aina olleet avoimena meidän ehdotuksillemme. Ja tästäpä syystä voidaankin sanoa, että tämä on hyvä yrityksiä, kuluttajia ja Eurooppaa ajava ö, teksti. Kiitoksia. I would like to ask Mr. Kiitoksia. Ja sitten komissio Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Aivan ensiksi haluaisin kiittää IMKO-valiokuntaa, varsinkin esittelijää herra Kreutzmania, hänen rakentavasta lähestymisestään. Kun puhutaan tekijän oikeuksien tullivalvonnasta, kyseessä on komission prioriteettikysymys Tietenkin luovuus on hyvin tärkeää ajatellen taloutta. On tärkeää, että tekijät saavat takeet siitä, että heidän tekijänoikeuksiansa suojellaan. Tässä tulivalvonta on hyvin tärkeä asia, kun puhumme EU-markkinoista ja ulkoisistakin. Olemme tyytyväisiä siihen, että parlamentti, komissio ja neuvosto ovat päässeet sopimukseen uudesta asetuksesta koskien teollisia tekijänoikeuksien tuulivalvontaa. Tällä asetuksella on hyötynsä tuottavanaan. Ensinnäkin laajennamme teollisen tekijänoikeuksien soveltamisalaa. Esimerkiksi väärennetyt tavarat tulevat mukaan kaikissa muodoissaan. Ja tämä on tärkeä asia, kun puhutaan internetmyynnistä ja postitoimituksista tunnetut tavaramerkit tulevat mukaan myös. Tämä pitää EUn teollis- ja tekijänoikeuksien eturintamassa. Tässä asetuksessa selkeytetään myös menettelyjä niin, että otetaan käyttöön yhtenäinen pyyntö, joka koskee koko EUta. Tämä, tässä tulli voi näin valvoa hyvin tiedonannoillaan ja viesteillään näitä menettelyjä. Ja tässä mukana on myös uusia välineitä, jotka ovat oikeuksien haltijoiden puoltavia, eli sähköiset tietokannat, joiden avulla tulli voi myös torjua väärennöksiä. Lopuksi asetus puuttuu niihin ongelmiin, joita on nähty aikaisemmin ajatellen lääkeväärennöksiä – Tämä on hyvin arkaluontoinen asia, mutta luotan siihen, että nyt asia on saatu kuntoon. Ja lopuksi vielä tämänpäiväinen sopimus vahvistaa lainsäädäntöpuitteita ja yksinkertaistaa menettelyjä, koska tämä on hyvin olennainen asia, jossa tosiaan tuli toimii näiden asioiden valvojana. Näin pyritään suojelemaan myös taloutemme kilpailukykyä koska yhä enemmän se luottaa innovaatioon ja teollis- ja tekijänoikeuksiin. Uusi asetus ei ole pelkästään nämä tullille hyvä, vaan se on myös liiketoiminnalle ja kansalaisille hyvä asia. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Hanslikille puolitoista minuuttia. Dziękuję szanowni państwo. Kiitoksia, puhemies, hyvät naiset ja herrat väärännetyt tuotteet aiheuttavat valtaisia menetyksiä sisämarkkinoilla. Se on yritysten haittaaksi niiden haitaksi, joiden tuotteita väärennetään, mutta myös kuluttajien haitaksi, koska joskus on kyse myös tuotteista, jotka ovat terveydelle vaarallisia. Ei ole kyse pelkästään vaatteista, vaan myös esimerkiksi lääkkeistä. Monet tulevat kolmansista maista EU-hun, siksi meidän on tiukennettava rajavalvontaa. Tulliviranomaiset pystyvät pysäyttämään tällaiset kuljetukset tehokkaita paremmalla tavalla, mutta he tarvitsevat äh, kunnan välineitä siihen. Nyt äh, tällä asetuksella äh, menettelyjä yksinkertaistetaan ja sekä kuluttajia että yrityksiä suojellaan. Tärkeää on myös se, että tämä ei muuta teollisen tekijänoikeussuojaa sinänsä, mutta se se, mitä me tällä hetkellä teemme, on, että yritämme täydentää sääntöjä, joita meillä on jo sisämarkkinoilla ja ilman näiden säädösten parempaa täytäntöönpanoa tulemme luomaan porsaanreikiä, jotka aiheuttavat näitä menetyksiä, jotka ovat valtaisia, jopa 250 miljardia euroa vuosittain. Tämä on valtaisa summa, jonka yritykset ja sisämarkkina menettävät. Siksi Nämä uudet säädökset tulevat parantamaan tilannetta ja parantamaan sisämarkkinoitamme. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten edustaja Head. Jag vill börja med att säga att jag var orolig efter omröstningen. Kiitoksia. Haluaisin todeta seuraavaa. Sosialidemokraattinen esittelijä viittasi muutamiin seikoihin, joihin meidän täytyy vielä päätyä. Me olemme edenneet hyvin kolmikantaneuvotteluissa. Olen erittäin tyytyväinen tulokseen. Sosiaalidemokraatit ovat sitä mieltä, että me tarvitsemme lainsäädäntöä tällä alalla. Meidän täytyy varmistaa, ettemme menetä työpaikkoja väärentämistoimien takia. Me menetämme miljoonia euroja vuositasolla väärennösten takia. Meidän täytyy suojella työntekijöiden oikeuksia, mutta myöskin tuotteiden oikeuksia ja meidän täytyy vaalia yhtä lailla myöskin kuluttajien terveyttä. Se, että voidaanko varmistaa, ettei näitä väärennettyjä tuotteita tule Euroopan unionin aloille, alalle, niin sitä voidaan tietenkin epäillä, mutta meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta mahdollisimman turvallinen tilanne saadaan laadittua. Mitä tulee kauttakulkukysymykseen, tilanteeseen täytyy puuttua ja meidän täytyy varmistaa, että olemassa oleva lainsäädäntö pannaan täytäntöön. Minä en ole tyytyväinen niihin määräyksiin, joidenka mukaan tietyt toimet eivät olisi omiaan vahvistamaan kuluttajien asemaa. Tärkeintä on kuitenkin se, että olemme päässeet 20 päivän määräajasta 10 päivään. Kysehän on perusoikeuksista ja Euroopan parlamentin kollegat, ainakin jotkut heistä, halusivat poistaa nämä tietyt kansalaisten oikeuksiin liittyvät vaatimukset. Mutta kaiken kaikkiaan me olemme kolmikantaneuvottelussa saaneet parannuksia aikaiseksi ja tästäpä syystä olenkin valmis tukemaan tämän tekstin hyväksymistä. Ja vielä kerran kiitokset esittelijä Kreutzmannille. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Bielan. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää herra Kreutzmannia hänen panoksestaan tässä mietinnössä. Tässä mennään selvästi eteenpäin kohti tehokkaampaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa. Sitä tarvitaan, jos halutaan suojata suunnittelijoiden oikeudet ja kuluttajien oikeudet. Tässä on tärkeää että taataan tavaroiden korkea laatu. Tässä on tärkeää, että päästään korkeammalla tasolle teollisissa tekijänoikeuksissa. Me olemme nähneet, että yhä enemmän puututaan näihin rikkomuksiin. Jatkuvasti meidän markkinoillemme tulee väärennettyjä tuotteita ja se tarkoittaa lisää työttömyyttä varsinkin lääketuotteissa, jotka ovat väärennettyjä, niistä syntyy noin neljännes kaikista väärennyksistä. Lisäksi tästä syntyy terveysriski. Niinpä täytyy lisätä suojelua ajatellen kansalaisten terveyttä. Tulli, tullilla on hyvin rajalliset varannot mutta eh, sen ei pitäisi nyt antaa estää sitä, että tämä otetaan käyttöön mahdollisimman nopeasti tämä uusi säädös. Ja nopeasti pitäisi ottaa myös kansallisen lainsäädäntöön. On tärkeää, että otamme huomioon riskinhallinnan, koska nykyiset menetelmät ovat riittämättömät. Olen tyytyväinen siihen, että neuvosto on tämä hyväksynyt. Ja sitten edustaja Kalpelts, puolitoista minuuttia. Tisztelt biztos úr, tisztelt jelentéstevő. Hyvä komission jäsen, arvoisa esittelijä Kreutzmann. Teolliset tekijänoikeudet ovat tärkeitä meidän kilpailukyvyllemme. Ja teolliset tekijänoikeuden suoja tarkoittaa innovaation suojaa ja työpaikkojen suojaa. Toisaalta olen sitä mieltä, että teollisen tekijänoikeuden rikkomukset tai nämä väärännetyt tuotteet vaarantavat tuoteturvallisuuden. Nämä tuotteet saattavat olla todellinen uhka kuluttajien terveydelle. Samanaikaisesti meidän täytyy myös varmistaa, muistaa se, että tulilla on erittäin suuri vaikutus kansainväliseen kauppaan ja tällaiset eh, säännöt eivät saa olla esteenä maailmankaupalle. Mutta tämä asetus sopii yhteen muiden eu säädösten kanssa. Minä kannatan sitä, että oikeuksien rikkomuksia seurataan, niistä rankaistaan, koska se vahvistaa teollisia tekijänoikeuksien suojaa. Kuitenkin on tärkeää myös mainita harmaat markkinat, niillä on myös tuotteita ja nämä tuotteet on pysäytettävä. Meidän on myös tunnistettava muut oikeuden rikkomukset, mutta se ei ole aina helppoa. Olen iloinen siitä, että tämä asetus on muotoiltu tällä tavoin. Minä tuen tätä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Gebhardt, yksi minuutti. Herra puhemies, kiitoksia. Tämä aihe ei liity vain ainoastaan yrityksiin, vaan myöskin kuluttajiin, koska kyse on heidän terveydestä ja turvallisuudesta, ja tätä me emme saa tässä yhteydessä unohtaa. Sanen korostaa yhtä tiettyä seikkaa, nimittäin lääkeaineet. Me tiedämme, että neljännes takavarikoiduista väärennetyistä tuotteista ovat lääkeaine, lääkeaineita, niin se osoittaa, että on erittäin tärkeää, että tällä alalla toimimme määrätietoisesti ja ettemme missään nimessä voi hyväksyä sitä, että tällaiset väärennetyt tuotteet päätyvät sisämarkkinoille. Toisaalta meidän piti myöskin pitää huoli siitä, ettei väärien muotoilujen takia, niin kuin alun alkaen tekstistä löytyi, niin hyväksyttyjen vaihtoehtoisten lääkeaineiden kautta kulkoa olisi lähdetty mm, siihen puutta, puuttumaan. Eli sosiaalidemokraatteina me emme olisi voineet hyväksyä sitä, että tähän transit-kysymykseen olisi puututtu tällä tavalla. Kiitoksia. Ja edustaja Stolosan puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies ja kiitän myös esittelijöitä ja muita kollegoita, jotka ovat työstäneet tätä mietintöä. Euroopan edistys riippuu myös osaamistalouden toteutumisesta ja tämä perustuu vahvaan teollisia tekijänoikeuksien suojaan. Tässä meillä nyt on kaksi ongelmaa. Toisaalta kansallinen lainsäädäntö jäsenvaltioissa liittyen teollis- ja tekijänoikeuksiin on vielä hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa ja meidän täytyy tehdä työtä, jotta tämä lainsäädäntö saataisiin harmonisoitua. Toisaalta me emme voi vain seurata vierestä, kuinka Euroopan markkinoilla on hyvin paljon väärennöityjä piraattituotteita, jotka on tuotu Eurooppaan ja tässä tietenkin jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on pysäytettävä tämä ilmiö. Kannatan näitä ehdotettuja toimia ja korostan, että on tarpeen, että että syylliset, ne, jotka tuovat näitä väärennettyjä ja piraattituotteita maahan, maksavat kaikki maksut, jotka liittyvät näiden tuotteiden tunnistamiseen, säilyttämiseen ja tuhoamiseen. Kiitoksia. Just now we start procedure. Ja nyt sitten menemme menettelyyn ilman puhujalistaa. Ensimmäinen puhuja on edustaja Keli, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin kiittää tästä mietinnöstä. Kiitän myös siitä, että muutettiin tarkistusten mukaisesti tätä mietintöä ja epäilemättäkin kaiken tyyppiset laittomat kauppatoimet 250 miljardia euroa. Sehän on valtava summa ja meidän pitää siihen puuttua. Ja mitä tulee näihin ehdotuksiin, minun mielestäni siinä suhtaudutaan käytännöllisesti tämän asian hoitamiseen. Monet väärennökset, jotka tulevat kolmansista maista, siinä pitäisi tullilla olla paremmat voimavarat toimia tämän asian parissa – ja minulla on komission jäsenellä kysymys. Paljonko voimme säästää, kun puhumme näistä väärennöksistä silloin, kun sovelletaan nyt näitä uusia säädöksiä? Kiitoksia oikein paljon ja seuraavaksi edustaja Brennergast yksi minuutti. Thank you, chair and colleagues. As you... Kiitoksia. Te tiedätte, että meillä oli huolenaiheemme tämän ehdotuksen suhteen silloin, kun tätä asiaa ensimmäistä kertaa käsiteltiin ja me halusimme, että soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät henkilökohtaiseen käyttöön liittyvät tuotteet ja nämä pienet lähetykset, koska se aiheuttaisi suuria ongelmia tuhoamisen suhteen. Mutta me tiedämme, että transitlääkeaine tilanne olisi heikentynyt, niin tästäpä syystä me äänestimme omalla tavallamme ja minun mielestäni me olemme saaneet hyvän tasapainoisen ehdotuksen aikaiseksi. Tässä on olemassa selkeitä määritelmiä muun muassa pienten lähetysten osalta. Mutta meidän täytyy myöskin varmistaa, että kuullaan asianosaisia ennen kuin tuotteet tuhotaan. Näin voidaan varmistaa myöskin se, että väärät tuotteet eivät päädy epäoikeudenmukaisesti Euroopan unionin alueelle. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Anders Duttar. Thank you, Chair. Kiitoksia. Hyvät kollegat, hyvä esittelijä. E, Euroopan markkinoiden tilanne on sellainen, että pienet, pieni ryhmä toimijoita pystyy jäädyttämään kilpailun niin, että sovelletaan näitä oikeuksia parilla markkinalla. Ja niinpä tässä suhtaudutaan ehkä turhan voimakkaasti ajatellen kaikkia kuluttajia, mutta edelleenkin tällainen riski on olemassa, joten nyt tulee uutta lainsäädäntöä tekijän, teollisen tekijänoikeuksien tullivalvonnasta, mutta ongelmaa ei ratkaista. Me tiedämme, että on esimerkiksi auton valmistajat ovat haastaneet väärentyjen osien valmistajia. Nyt kun asia hoidetaan, meidän pitäisi puuttua myös maailmanlaajuiseen ongelmaan. Siinä esimerkiksi Uusi-Seelanti on osoittanut, että tämä on hyödyksi uskoisin, että EU pitäisi olla kaikille sopiva markkina, varsinkin pk-yrityksille ja kuluttajille. Niinpä. Thank you very much.

teollis- ja tekijänoikeudet ovat kilpailukykytekijä. Ja kun näitä oikeuksia suojellaan, niin silloin pitää miettiä myös tuotantoaluetta. Siinä artikla 50 tulee esiin. Me olemme tyytyväisiä tästä tarkistuksesta, joka liittyy kansainväliseen yhteistyöhön. Ja siinä tulee tärkeä esi- tekijä esiin se liittyy tiedon vaihtoon siinä, miten päästään sopimuksiin eri jäsenvaltioiden tullien kesken. Niinpä erittäin tärkeä asia on tämä kohta 50. Thank you very much. And... Kiitoksia. Ja sitten komission jäsen Shemeta. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies, arvoisat jäsenet. Haluaisin kiittää teitä näkemyksistänne, joita esititte tämän keskus, tässä keskustelussa. Huomenna äänestätte tästä asetuksesta, joka koskee teollisen tekijänoikeuksien tullivalvontaa. Tässä EU asettaa standardin teollisen tekijänoikeuksien tullivalvonnalle ja oikeusvaltioperiaate ja uskottavuus riippuu siitä, kaikki määräykset ja velvollisuudet löytyvät selkeästi uudesta asetuksesta. Löysimme erittäin hyvin eh, muotoilu, mitä tulee lääkkeisiin. Ja nyt meillä on oikein selkeät säännöt siitä, miten kohdella lääkkeitä, eh, kun eh, tullissa toteutetaan teollisia tekijänoikeuksia. Edustaja Kelli kysyi vaikutuksista, siitä kuinka paljon voisimme säästää, kun panemme täytäntöön tätä asetusta. Ottaen huomioon, että me laajennamme asetuksen soveltamisalaa ja että asetamme selkeät määräykset tulliviranomaisille ja selkeät menettelyt oikeuksien omistajille, tämän tulisi tuottaa todellisia suuria säästöjä, koska tuotamme joka vuosi kertomuksen tästä, niin jossa kerrotaan, kuinka paljon väärennettyjä tuotteita on pysäytetty Euroopan unionin rajoilla, niin on helppo seurata edistystä tällä alalla, kun asetus astuu voimaan. Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tehtävänä on pääasiassa sitten panna tätä täytäntöön. Komissio tukee tätä prosessia luomalla esimerkiksi riittävän tietoinfrastruktuurin. Odotan myönteistä, äh, kovasti myönteistä äänestystulosta täällä parlamentissa ja kiitän mielenkiinnostanne. Kiitoksia. Sitten viimeinen puheen edustaja Kreutzmann. President. Herra puhemies, kiitoksia. Selkeyden nimissä toteaisin, että matkailua ei ole koskaan otettu mukaan tähän tekstiin ja mitä tulee rinnakkaislääkkeisiin, niin se on aina ollut tämän soveltamisalan ulkopuolella poikkeuksena Intian tilanne. Toivottavasti tämän selvennyksen myötä saadaan suurempi enemmistö tämän taakse. Teollisen tekijänoikeuksien suojelu on erittäin tärkeää Euroopalle, koska sitä kautta voidaan varjella ja suojella työpaikkoja. Tästä on hyötyä sekä teollisuudella että kuluttajille. Kollega Gebhardt on oikeassa sanoessaan, niin kuin kuulemistilaisuuskin on osoittanut aikanaan, että ihmisillä ei ollut enää hampaita suussa laisinkaan, koska he käyttivät väärennettyjä lääkeaineita. Ja tästäpä syystä me ryhdymme tähän toimeen, yritimme huomioida kolme seikkaa. Ensinnäkin me halusimme leikata tullissa valitsevaa byrokratiaa, jotta sen toiminnat tehostuisivat. Siihen päästiin monilla eri töillä, kuten esimerkiksi yksinkertaistettua menettelyä käyttäen. Eli tulli voi omistajan hyväksynnällä ilman tuomioistuimen päätöstä tuhota tuotteet, paitsi jos äh, esitetään vastalause äh, määräajan sisällä. Ja sitten äh, oikeuksien haltijan oikeuksien vahvistaminen, sekin onnistui. Eli tämä tarkoittaa sitä, että oikeudella tai oikeudenhaltijalla on oikeus myöskin korvaukseen, mitkä, jotka liittyvät näihin tuhoamiseen. Ja sitten kolmanneksi, mitä tulee kuljetusliikkeisiin eli huolitsijoihin, niin heillekin on tietty vastuu, mikäli jäsenvaltiot näin toivovat. Ja sitten kolmanneksi toteaisin seuraavaa, että tietosuojalla on keskeinen merkitys. Ja tätäkin aspektia on voitu vahvistaa, eli voimme sanoa, että parlamentti on parantanut komission erinomaista alkuperäistä ehdotusta. Ja minä todellakin toivon, että enemmistö, laaja enemmistö on tämän takana. Kompromissi on pöydällä. Me toivoimme, että tämä asetus olisi astunut voimaan aikaisemmassa vaiheessa, mutta neuvosto ei valitettavasti lähtenyt samalle tielle. Mutta ensimmäinen ensimmäistä 2014 alkaen asetus voi olla voimassa. Tärkeää on myöskin muistaa, että kansalliset tulliviranomaiset voivat myöskin palkata riittävästi henkilöstöä. Esimerkiksi omasta maastani puuttuu 8000 tullityöntekijää, joten rohkaisisin komissiota tekemään yhteistyötä kansallisten tulliviranomaisten kanssa. Tämä on tärkeä asia. Meillä täytyy olla riittävästi henkilöresursseja käytettävissä näiden ongelmien käsittelemiseksi. Joten minä uskon vakaasti, että tämä päätös on askel oikeaan suuntaan sekä kuluttajan näkökulmasta katsottuna, että myöskin luotaessa uusia työpaikkoja Eurooppaan. Kiitoksia. Uh, the debate is... Kiitoksia, edustaja Kreutzmann. Keskustelu on päättynyt ja äänestys järjestetään huomenna kello 11.30. Hyvät naiset ja herrat, seuraava asiaesityslistalla on minuutin